Äh, EUn puitteistosta koskien markkinavalvontaa ja kiitoksia tästä erittäin hyvästä päätöslauselmasta. Kiitoksia komission jäsen. Tämä keskustelu päättyy tähän ja tästä ehdotuksesta äänestetään huomenna puolelta päivin. Sitten siirrymme seuraavaan kohtaan. Esittelijänä on jälleen naispuolinen kollega Rivasi. Ja kyseessä on mietintö, jonka aiheena on H1N1 influenssan hallinta. Ja esittelijä saa neljä minuuttia. Rivasi, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitoksia, puhemies. Muistuttaisin, että tämä AH1N1 influenssa oli etusivuilla vuonna 2009. Ensimmäinen tapaus ilmeni pari vuotta sitten, 25. maaliskuuta 2009, ja silloin 11. kesäkuuta influenssa eteni tasolle 6. WHO ryhtyi erinäisiin toimiin Euroopassa ja aktivoi rokotuskampanjoita eri jäsenvaltioissa, jotka olivat hyvin kalliita ja aivan liiallisia, kun mietitään, kuinka vaarallinen tämä virus oli Kun ajatellaan tämän taudin vakavuutta, influenssa aiheutti Euroopassa 2900 kuolintapausta huhtikuuhun 2010 mennessä, eli hyvin pieni määrä, kun ajatellaan kausiinfluenssaan. Siellähän kuolee noin 440 tai 200 000 ihmistä vuodessa. Sitten kun ajatellaan kustannuksia, arvioidut kustannukset 1,3 miljardia Britanniassa ja yli 700 miljoonaa Ranskassa. Tämän viimeinen tieto tilintarkastustuomioistuimesta. Eli se, miten nyt hallinnoitiin tätä epidemiaa, tämä osoittaa, että EU reagoi tähän influenssaan suhteettomalla tavalla. Haluan kiittää kollegoitani tarkistuksista, joiden avulla olemme saaneet aikaan hyvän mietinnön, jos halutaan palauttaa kansalaisten luottamus terveydenhuoltolaitoksiin. Mietinnössä on kolme keskeistä kohtaa. Yhteistyö, riippumattomuus ja avoimuus. Ja ensinnäkin mitä tulee yhteistyöhön. Me haluamme korostaa sitä, että täytyy olla tehokas, joustava ja johdonmukainen. Ja tulevaisuudessa influenssaa on tarkasteltava vähän tehokkaammin ja johdonmukaisemmin. Ja mitä myöskin toimia riippumattomasti ja joustavasti ja on reaaliajassa reagoitava viimeisten tietojen pohjalta. Tällainen joustavuus olisi säästänyt hyvin paljon turhia kustannuksia. Samalla täytyy selkeyttää sitä, mikä rooli on avaintoimijoilla, jotka hallinnoivat terveysriskejä, ja se, miten tämä pandemia on määritelty. Sitäkin pitää tarkastella uudelleen, ja meidän pitää ottaa huomioon sen vakavuus, eikä ainoastaan maantieteellinen levinneisyys ja WHO on luvannut tähän ryhtyä. No, rakoitteita tietysti pitää olla, mutta valmistajien pitää taata niiden tehokkuus ja turvallisuus. Ja ei tule kuulonkaan, että jäsenvaltiot ovat vastuussa turvalliseksi luokiteltujen rokotteiden haittavaikutuksista. Meidän täytyy nopeuttaa myöskin auktorisaatiomenettelyä ja meidän pitää tehdä tutkimuksia rokotuksista riippumattomilla tahoilla. Ja sitten avoimuutta pitää olla, kun käytetään lääkkeitä tämä tyyppisissä pandemioissa. Ja kaikki tiedot, joita tutkimuksissa tulee esille, on julkaistettava. Ja ikävää tässä on nyt se, että olisin halunnut, että tätä valvottaisiin virastoissa joissa on asiantuntijoita, mutta tämä, tästä tehtiin sitten tarkistus, joka ei mennyt läpi. No sitten narkolepsiatapaukset, joita on esiintynyt Suomessa ja Ruotsissa lapsilla sen jälkeen, kun heitä oli rokotettu tätä pandemiaa vastaan. Tämä on nyt kysymyksiä herättävä aihe. On vieläkin varjoalueita, jotka liittyvät näiden rokotteiden ainesosiin. Ja Suomessa tämän rokotteen käyttö keskeytettiin lisätutkimusten odoksi, ja tämä nyt ei ollut Euroopan tautienehkäisyviraston kanta. Se ei halunnut rajoittaa tämän rokotuksen käyttöä, mutta olisi hyvä, jos komissio tarkastelisi Suomen kantaa. Varovaisuusperiaatetta pitää käyttää myöskin potilaiden eikä pelkästään yritysten osalta. Tenemos. Kiitoksia. Kymmenen kollegaa on nyt pyytänyt puheenvuoron ja nyt meidän täytyy sitten ehdottomasti katkaista puheaika minuutin kohdalta, koska meiltä alkaa aika pikkahiljaa loppua. Ja työjärjestyksen pohjaltahan minun ei tarvitse saada puheenvuoro kuin viidelle puheelle. Mutta ensimmäinen puheenvuoro Delvo. Merci, monsieur le président. Kiitoksia, puhemies. Olemmeko Euroopassa valmiita kohtaamaan pandemian? No vastaus on kyllä, mutta iso mutta. Vuonna 2009-2010 HXN1-influenssa osoitti, että kaikki jäsenvaltiot toimivat omalla tavallaan, eivät kovin johdonmukaisesti tai solidaarisesti. Ja varjoesittelijänä tässä mietinnössä mielestäni meidän täytyy ottaa esille nämä asiat, mutta mennä myöskin pidemmälle, olla rakentavia ja konkreettisia kansalaisten hyväksi. Ja ikävää on se, että nyt on hiukan menetetty luottamusta kansanterveyden hoitoon. Rivasin mietinnössä on otettu huomioon nämä painopistealueet, jotka ovat se, että pitää vahvistaa jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä, koordinoida paremmin Euroopan toimielinten yhteistyötä, selkeyttää, mikä rooli on Euroopan turvariskivirastoilla, pitää miettiä strategiaa ja viestintää, jota toteutetaan jäsenvaltiossa. Eli mietintö on hyvä, haluaisin täällä esittelijää. Tietysti Tämä ei saa jäädä kuolleeksi kirjaimeksi ja jäsenvaltioiden vastuu on toimia näissä asioissa, eli tämä on todellinen vastuu kansalaisten suhteen. Kiitoksia sitten Tabajdi. Gracias. A 2009-es influenza világjárvány idején Kiitos. felkészültebbek voltak Ugyanakkor teljesen egyetértek az előttem szóló. Tämä vuoden 2009 pandemia eh, EUn jäsenvaltiot olivat hyvin valmistautuneita siihen, mutta olen samaa mieltä esittelijän kanssa, ei ollut mitään koordinaatiota jäsenvaltioiden kesken. Ja siksi alakult ki, holott nincsen baloldali vagy jobboldali H1N1-es. Ja on siitä huolimatta eh, Eh, oppositio hyökkäsi näitä toimia vastaan. Olen samaa mieltä tästä mietinnöstä, tästä, tämän mietinnön kohdalla sen suhteen, että me tarvitsemme koordinaatiostrategiaa jäsenvaltioiden kesken eh, esimerkiksi rokotteiden vaihdossa, eh, läpinäkyvyydessä. Tämä on hyvin tärkeää saada tietoa vaihdettua jäsenvaltioiden kesken myös sen suhteen, miten vaikeita sairastumisia saattaa esiintyä ja Kiitoksia. Teiltä loppuu puheenaikaa. loppu loppuu puheenaikaa. Ja seuraavaksi Dana Jukidakis. Uh, thank you. Over a year... Kiitoksia. Vuosi sitten muutama meppi TAP kokoontui Brysselissä. Ja meillä oli yhteinen tavoite tehdä jotain AH1N1-influensalle. huomasin, että tavoitteet olivat samat, mutta meillä oli erilaisia lähestymistapoja. Ja oma aloitemietintö oli mahdollisuus parlamentille ryhtyä toimeen, kun valmisteltiin epidemian saapumista, mutta pelkään, että tämä tilaisuus meni hukkaan. Mietinnössä on monia kysymyksiä, jotka ovat kyseenalaisia. Siinä on puhuttu aseiden roolista, joka ei ole toteutettavissa ja kuitenkin tarvittaisiin sitä, että opitaan siitä, mitä tapahtunut. Ja nyt me saimme osittain Name and Shame-mietinnön, joka saattaa vieraannuttaa monia sidosryhmiä me saimme mietinnön, joka oli poliittisempi kuin käytännönläheinen. Kiitoksia. Sitten Figueiredo. No, pues entonces el señor... Ai hänelle paikalla, no sitten Ferreira. Obrigado, señor presidente. Entre... Kiitos, puhemies. Mitä meidän on opittava näistä vääristä toimista, joita tehtiin AH1N1 influenssan osalta. Ensinnäkin se, että tarvitaan sellaisia terveydenhuoltojärjestelmiä, joissa pystytään esimerkiksi arvioimaan tietoa suositelluista lääkkeistä, kun kyse on pandemiasta, ja samoin tarvitaan lääkeaineiden turvallisuuden, vaikuttavuuden, hyötyriski, arvioinnin, rokotteiden, virustilastojen ja riskiryhmien arvioinnissa tarvitaan myös riippumatonta tietoa. Ja samalla tarvitaan myös ennaltaehkäisevää toimintaa terveydenhuollossa. Jäsenvaltioiden täytyy pystyä tekemään yhteistyötä samoin alueellisten ja muiden tahojen keskeytetään jälleen. Kiitos, Paska. Kiitoksia. Huhtikuussa 2009 Meksiko ilmoitti ensimmäisestä sikainfluenssatapauksesta ihmisen osalta ja pari kuukautta myöhemmin maailman terveysjärjestö varoitti pandemiasta. No sitten nämä katastrofinäkemykset, joita nämä järjestöt, VTO ja Euroopan tautien ehkäisykeskus esittelivät, johtivat siihen, että jäsenvaltiot ostivat toisiaan enemmän rokotteita kansalaisilleen. Suositusten mukaan, joita tuli VTOsta, Slovakiassa ostettiin yli miljoon, miljardi rokotusta, mutta kun korkein viranomainen Slovakiassa kannusti ihmisiä käymään ottamassa rokotteen, hänelle naurettiin. Kukaan ei uskonut tähän. Kaikki tiesivät silloin, että AH1N1-influenssa ei ollut niin vaarallinen kuin aluksi oli luultu. Ja VTO kuitenkin oli hiljaa tästä asiasta. Se ei tarkastellut tätä tilannetta eikä tehnyt mitään muitakaan suosituksia. Kiitoksia. Sitten aika päättyy. Seuraavaksi Zaborska. Kiitos puhemies. Haluan kiittää tästä kattavasta mietinnöstä. Siinä on puututtu meidän terveydenhuoltojärjestelmän heikkouksiimme, ei pelkästään Euroopan tasolla, vaan globaalillakin tasolla. Mietintö antaa pitkän listan toimenpiteitä, josta, jossa kerrotaan siitä, jossa pitää siihen, että vuoden 2009 tilanne ei pääse toistumaan. Tuolloin pandemia ilmoitettiin skandalimaisella tavalla unionin äh, jäsenmaat, kuten Slovakia, käyttivät satoja miljoonia äh, euroja suojatakseen kansalaisiaan olemassa olematonta uhkaa vastaan. Olisi kiinnostavaa tietää, kuka on hyötynyt ja kuka on vastuussa tästä tuloksesta. Se, mitä minä kaipaan tässä mietinnössä, on yksi asia. Ehdotus, jolla saataisiin henkilökohtaista vastuuta mukaan, koska tämä levyä kuitenkin nopeammin kuin virus, flunssavirus. Niin, Kiitoksia. Seuraavaksi Westlund. Tack så mycket, herr ordförande. Kiitos, puhemies. Minustakin eri suositusten välillä eri maissa oli hyvin paljon sekaannusta. Esimerkiksi kansanterveyden valiokunnassa kävi ruotsalaisministeri, joka tuolloin johti neuvostoa ja hän käsitteli, tai hänen olisi pitänyt käsitellä tätä kysymystä. Ja samana päivänä kuulimme myös ECDC, ja heidän kantansa oli taas täysin erilainen, ja suositukset olivat täysin erilaisia. Toinen taho sanoi, että kyseessä oli vaarallinen tauti, toinen taas, että ei. On tärkeää, eh, tai halusimme hyvän kertomuksen, mutta tärkeää oli katsoa kuitenkin, kuinka toimittiin käytännössä. Rokotteesta, rokotteeseen kohdistui suuri kysyntä. Kiitoksia. Teiltä loppui puheaika. Seuraavaksi Roitova. Signora Roitova, Roitova, olkaa hyvä pane předsedající dnes můžeme takzvaně. kiitoksia puhemies. nyt tämän, tämänpäiväisen taistelun jälkeen voidaan sanoa että miljardeja euroja joita sijoitettiin influenssan torjuntaan se oli liian suuri summa. Mielestäni oli mielenkiintoista nähdä, miten Puolassa toimittiin, koska Puolassa ei taivuttu tähän painostukseen. Ja kuolleisuus ei siellä ollut korkeampaa kuin niissä maissa, joissa ihmiset saivat rokotuksia. Eli haluaisin kiittää tästä mietinnöstä ja uskon, että kaikkien kansainvälisten järjestöjen ja jäsenvaltioiden on nyt ollut hyvä oppia tästä. Eli tämä tarkoittaa, että ne ostavat yhdessä näitä rokotteita, mutta myöskin arvioivat kansanterveysriskejä. Ja ehdottomasti heidän pitää ottaa huomioon Euroopan kansalaiset. Palabra. Kiitoksia sitten Estrella. Kiitos puhemies. Täällä on esitetty epäilyksiä sitä kohtaan, oliko rokote tehokas vai ei. Ja kansalaiset aivan oikein pohtivat tätä asiaa. Vuonna 2009 monissa jäsenvaltioissa toteutettiin tiedotuskampanja ja käytettiin paljon rahaa rokotteisiin. WHO sanoi, että kyseessä on pandemia ja yhtäkkiä tilanne muuttui aivan päälailleen. Vuonna 2010 ei H1N1 puhuttu käytännössä enää lainkaan. Ja tämä herätti kysymyksiä kansalaisissa. Eli Putin... Kiitoksia. Teiltä loppui puheenvuoro. Seuraavaksi puheenvuoron saa Kaadenba ja siihen päättyy tämä keskustelukierros. Kiitos puhemies, rouva komissaari. Uskon, että meidän täytyy olla nyt tyytyväisiä siihen, että pandemia ei edennyt niin kuin usein pelättiin, että se olisi vaatinut useita kuolen uhria, koska jos yksikin on riittävän traaginen. Haluan kiittää kaikkia tässä keskustelussa siitä, että on tämä heijastelee tilannetta EU-ssa. Meillä on hyvin paljon erilaisia kansallisia kokemuksia tästä tilanteesta. Meillä on erilaisia terveydenhuoltojärjestelmiä ja rakenteita. Terveydenhuolto on kuitenkin kansallinen tehtävä myös eh, epidemian ja, mutta epidemia ja pandemian kohdalla me tarvitsemme yhteistyötä Euroopan tasolla. Olemme nähneet, että tässä monissa kysymyksissä meillä on tässä vielä paljon opittavaa ja parannettavaa. Tänään on tullut useaa kertaa ja vaadittua, että me tarvitsemme joka tapauksessa Tällaisessa tilanteessa, eh, tällaisen tilanteen, että voimme saada taas kansallisen luottamuksen takaisin. Tämä H1N1 tilanteen hoitaminen on osoittanut, että tässä on ollut puutteita ja tulevaisuudessa me tarvitsemme parempaa koordinaatiota. Kiitoksia. Ja sitten lopuksi vielä keskustelun päätteeksi komission jäsen Damanaki. Kiitos puhemies. Haluaisin kiittää esittelijää Rivasia tästä mietinnöstä. Mietinnössä on hyvällä tavalla edistetty onnisteluitamme, jotta voimme oppia vuoden 2009 pandemiasta, ja olen samaa mieltä siitä, että meidän täytyy oppia. Ja myöskin meidän täytyy kriittisesti tarkastella omaa toimintatapaamme. Meidän täytyy suojella Euroopan kansalaisia tällaisia terveysuhkia vastaan ja meidän on parannettava valmiuttamme ja suunnitteluamme. Meidän täytyy hallinnoida tämänlais, tämän tyyppisiä rajat ylittäviä terveysriskejä. EUlla oli jo käytössä riippumatonta kapasiteettia ja asiantuntijuutta pandemioista, ja pelkästään tutkimuksen alalla Euroopan komissio on rahoittanut yli 50 influenssaan liittyvää hanketta vuodesta 2000 lähtien. Investointi oli 150 miljoonaa euroa. Virastomme, Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus ja lääkevirasto ovat antaneet tieteellistä neuvoa pandemian avulla EUn ja jäsenvaltioiden tueksi. Ja tämän lisäksi komission osastot ovat tukeneet jäsenvaltioiden toimia tämän riskin hallinnoinnissa EUn terveysturvallisuuskomitean kautta. Täytyy kuitenkin myöntää, kuten parlamentin mietinnössä on todettu, että meidän täytyy miettiä, millä tavalla me reagoimme tähän tilanteeseen. Ja olemme havainneet vakavia puutteita ja haasteita, ja näihin on puututtava. Näihin kuuluvat esimerkiksi rokotteiden hankinta, tarve koordinoida paremmin rokotestrategioita. Meidän pitää olla joustavampia, kun laadimme valmiussuunnitelmia – Meillä pitää olla parempaa viestintää suuren yleisön kanssa. Komissio ja tieteelliset virastot sekä jäsenvaltiot, koska tämähän on jaettu vastuulle jäsenvaltioiden kanssa, haluaa nyt edetä näissä kysymyksissä. Ja nämä haasteet otetaan esille kahden aloitteen puitteissa. Ensinnäkin komissio esittelee terveysturvallisuusstrategian, jolla haluamme vahvistaa koordinointikapasiteettiamme. Ja toiseksi komissio käynnistää myöskin yhteisen hankintamenettelyn rokotteiden ja viruslääkärin osalta niiden jäsenvaltioiden kanssa, jotka haluavat lähteä tähän mukaan. Tällä tavalla voidaan vahvistaa EUn sisäistä solidaarisuutta takaamalla vähittäispääsyn rokotteisiin ja tällä tavalla voidaan myöskin parantaa ostovoimaa ja saada paremmat sopimusehdot. Komissio pitää hyvänä esittelen antamaa tukea tällaisille aloitteille ja komissio aikoo myöskin rahoittaa lisätutkimusta, joka liittyy käyttäytymiseen ja viestintästrategiaan, jotta voidaan parantaa rokotetilannetta. Sitten mitä tulee riippumattomuuteen ja avoimuuteen, me katsomme, että ne ovat hyvin keskeisiä kysymyksiä. Ja uskon, että meidän pitää näissä asioissa tehdä jotain. Komissio ja virastot tekevät yhteistyötä parantaakseen menettelyitään, eturistiriitojen ja jääviyskysymysten osalta. Ja meidän pitää tehdä edelleen yhteistyötä jotta voimme taata, että olemme paremmin valmistautuneita kansalaisten turvaamiseksi tulevaisuuden terveysuhkia vastaan. Kiitoksia. Ja tähän puheenvuoron päättyy tämä keskustelu esityslistalta. Ja äänestämme tästä päätöslauselmasta huomenna puolelta päivin. Sitten seuraava kohta.